tuosta istunnosta on jaettu. Jos ei ole kommentteja, niin sitten pöytäkirjat on hyväksytty. Haluaisin kertoa teille, että tänään meillä on Kiovan patriarkan ja Ukrainan patriarkan valtuuskunta lehtereillä. Haluaisin kiittää hänen pyhyyttään, että hän on paikalla täällä tänään. Tämä on tärkeä viesti rauhan ja vuoropuhelun edistämiseksi. On suuri kunnia, että olette vieraanamme täällä Euroopan parlamentissa. Jean-Philippe Albert on mm, niin lähdön